I'm sorry, dear colleagues, but I'm going to start the, uh, the meeting and... Hyvät kollegat, aloitan kokouksen. Ensimmäinen kohta esityslistalla on kertomus Kyproksen valtuuskunnan matkasta. Matka tehtiin syyskuun lopussa. Ja pyytäisin Jorgos Stavrakakista esittelemään meille tämän asian. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Η εξέταση τη εφαρμογή τη πολιτική συνοχή στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια τη επίσκεψή μα στο νησί, menimme sinne katsomaan, että miten politiikkaa toteutetaan. Aluepolitiikkaa toteutetaan. Ja siellä oli mielenkiintoisia tapaamisia. 26. syyskuuta olemme Euroopan parlamentin edustustossa tai tiedotustoimistossa Kyproksella. Saimme paljon tietoa Kyproksen tilanteesta ja seuraavana päivänä tapasimme Euroopan asioista vastaavan ministeri Herra Avrojaanin ja myöskin rakennerahastoista vastaavan henkilön. Eli silloin keskustelimme siitä, mitä neuvotteluja on käynnissä, mitä tulee monivuotisen rahoituskehykseen, myöskin lainsäädäntötyö politiikasta vuoden 2013 jälkeen ja myöskin Kyproksen näkemykset tulivat esille puheenjohtajamaana. Sen jälkeen keskustelimme hyvin rakentavasti työllisyysministerin ja sosiaaliturvaministerin kanssa koskien Euroopan rahastoa ja eurooppalaisia asetuksia. Tapasimme Kyproksen hallituksen jäseniä ja lopuksi tapasimme Rova Mavrun. Hän antoi meille tietoja maan infrastruktuurista ja niiden tilasta kansallisella tasolla. Saimme myös tietoja jätteiden käsittelystä. Tappasimme myös Nikosian kaupunginjohtajan. Hän puhui meille kaupungin jakaantuneisuudesta ja siitä, kuinka se vaikuttaa kaupunkilaisten jokapäiväiseen elämään vihreän rajan molemmin puolella ja pohdimme, kuinka Euroopan rahastoilla voitaisiin parantaa tilannetta. Tällä hetkellä molemmat puolet pyrkivät saamaan itselleen tiettyjä rakennuksia harmalta alueelta ja kehittämään siellä toimintoja niin, että voitaisiin lähentää näitä kahta yhteisöä. Puhuimme myös Limassolin kaupunginjohtajan kanssa ja kaupungin uudelleen rakentamisesta. Meillä oli myös vierailuja tiettyille alueille, joissa on saatu Euroopan rahoitusta ja näin huomasimme paikan päällä näimme, kuinka kohesiota käytännössä sovelletaan. Tapasimme myös Eurooppa-asioiden vastuuhenkilöitä budjetista ja sisäasioista vastaavia henkilöitä Kyproksen parlamentissa. Keskustelimme eri mahdollisuuksista kestävää kehi- tulevaisuutta ja su- tulevia sukupolvia varten. Tällä vierailulla pystyimme käymään keskusteluja paikallisviranomaisten ja kansallisen tason viranomaisten kanssa ja näin voimme nähdä, millä tavalla vaikuttavat kohesiorahastot tähän maahan ottaen huomioon maan erikoisluonne. Lisäksi kohesiopolitiikka on hyödynnetty saaren jälleen yhdistämisponnisteluissa. Kyproksen hallitus kertoi hankkeistaan ja rahoituskaudesta 2014-2020. Mielestäni tavoitteet, joita vierailullemme oli asetettu, niihin kyllä päästiin. Haluaisin kiittää kuuntelusta. Tässä kaikki, mitä haluaisin sanoa. Jos haluatte vielä jotain lisätä, niin antaa tulla vain. Uh, thank you, Georgios. I would like also to... Kiitoksia, Jorgos. Haluaisin muistuttaa myös siitä, että Jorgos oli valtuuskunnan äh, puheenjohtajana Van Nistelrooy, Mikolasic ja muut olivat myös mukana tässä. Jos teistä joku haluaa lisätä jotain, niin näin voidaan tehdä. Meillä on siihen aikaa. Jos kysymyksiä ja kommentteja ei ole, niin päätöksiäkään ei tarvitse tehdä. Ja valiokuntien puheenjohtajille lähetän tämän kertomuksen siis tästä matkasta. Kiitoksia Jorgus vielä kerran. Sitten kertoisin niistä päätöksistä, joita poliittiset koordinaattorit tekivät, jota täytyy valiokunnassa vahvistaa. Eilen koordinaattorit päättivät mietintöjen jakamisesta. Rapanen apu kaikkein huono-osaisimmille meni kuelle. Energian eh, edistäminen uusiutuvasta energialähdestä annettiin Aldelle. Lausunnot. budjettivalvontavaliokunnalle vuoden 2011 vastuuvapauden myöntämisestä annettiin EPPlle tuleva politiikka ja suuntaukset, joilla on budjettivaikutuksia, annettiin ECRlle integroitu sisäinen valvonta puitteisto EPPlle, so- sosiaalisten demokraatteille sosiaalista, sosiaalista asumista koskeva lausunto, ympäristöpolitiikkaa myöskin sosiaalisteille, innovointi ja kestävä kehitys Aldelle – eurooppalainen kuljetusteknologiastrategia vihreille, EU-nuorisostrategian täytäntöönpano, Guelle siis, en halunnut sanoa vihreät. Ja pyysimme poliittisia koordinaattoreita tiedottamaan sihteeristölle tämän päivän loppuun mennessä näistä nimistä. Eli päätökset tehdään päivän aikana. No nyt keskustelimme myös tulevista kertomuksista ja oma-aloitteisista lausunnoista vuonna 2013. Keskustelimme siis näistä aiheista ja sovimme, että joulukuun regikokouksessa päätämme näistä kysymyksistä. Eli tässä välissä poliittiset ryhmät tekevät päätöksiä ensi vuoden varalle. Olemme myös keskustelleet näistä ulkoista tutkimuksista. Vuoden 2012 budjetin nojalla olemme myös tilanneet joitakin ulkoisia tutkimuksia. Aiomme myös suunnitella niitä vuoden, sen ensi vuoden varalle ja päätöksiä täytyy tehdä joulukuun regikokousta varten, eli tässä välissä – poliittisten ryhmien täytyy pohtia sitä, minkä tyyppisiä ulkoisia tutkimuksia saatetaan tarvita. Muistan, että, että ne tutkimukset, jotka tilattiin joulukuun päätöksen seurauksena, vielä päätökseen ensi vuoden loppuun mennessä. Se on tämä ihan tavanomainen aikataulutus näille ulkoisille tutkimuksille. Meidän täytyy pohtia sitä, minkä tyyppistä asiantuntemusta tarvitsemme ensi vuoden loppuun mennessä. Sitä arvioimme myös hetkistä politiikkaa. Nämä ovat siis koordinaattoreiden päätökset. No nyt valmistaudutaan äänestyksiin, joten meidän täytyy odottaa vielä 9.30 asti. Eli teillä on nyt vapaata aikaa, keskeytämme kokouksen. Aloitamme kello 9.30. Which would be your favorite votes to have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 Constanze, what is, what is, the, the evaluate, what is your political group thinking of the last summit? What's your political group thinking of the last summit? <laughs> Mikä on teidän poliittisen ryhmänne näkemys viime huippukokouksesta? But it's because they, I'm sorry. Because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 Not Dear colleagues, I know that there are problems with uh, reaching the parliament probably for some... Niin, hyvät kollegat, tiedän, että tänään on vaikea päästä tänään. People missing, but, but we, we can't wait probably. Uh, what do you think? We can still wait three minutes. Odotellaan vielä kolmisen minuuttia. Lambert, ole hyvä. Oh. Mehän voimme pyytää maanviljelijöitä poistumaan.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 Tarkistan ensin, olemmeko päätösvaltaisia. Katsotaanpa, ovatko korttinne kunnossa. Um, Miguel, can you open the vote? The vote is open. Can you... No niin, äänestys on alkanut. Only 30 people. 31. 31 henkilöä on paikalla. We can vote with 31 people, so we vote. Voimme äänestää tällä lukumäärällä. Uh, the vote is closed and we start with, uh, as I said, with draft opinion. Aloitamme Mankan mietinnöstä. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Tarkistetaan tarkistus yhdeksän. The vote is open. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 18 puolta ääntä, 13 vastaääntä. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Ai ei kun se raukeaa. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 20 äh, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 30 puolesta. Ja seuraavaksi Rosa Ferragutin mietintö Euroopan solidaarisuusrahastosen sen ja soveltaminen on seuraavaksi vuodessa. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 21.14 hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 14 suullinen tarkistus. Vastustaako sitä kukaan? Ei kukaan. Äänestän sellaisenaan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää Hylätty 17 puolesta vastaan. Tarkistetaan 17. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty 16, 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta Äänestys on alkanut. Hylätty 19.16. 21. Puolesta Tarkistan tämäkin. Äänestys on alkanut. Hylätty. 22. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tarkistaa toinen osa. Äänestys on päättynyt hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 24 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 25 puolesta Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 27 puolesta vastaan tyhjää. 28 viime hetken suullinen tarkistus. 27 hylätty 28 suullinen tarkistus korvataan financial instruments sanoilla funding instruments. Kuka vastustaa? Ei. 28 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Johdotusan kappale, tarkistus 1. Puolesta vastaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 18.17 hylätty. Loppuäänestys sähköisesti. Äänestys on alkanut ja nyt se on päättynyt. 36 ja 1 tyhjä ääni. Onnittelut. Kolarska Bobinska energia-alan etenemissuunnitelma 2050, tarkistus 1. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan. 12 äänestys on alkanut. Hyväksytty 2017. Tarkistus 13. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 4. Kompromissi 4. Kohta korotaan äänestys Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Osa 2. Puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä toinen osa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 21.16 hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 19. Suunnan tarkistus. Vastustaako sitä kukaan? Ei. Äänestetään. 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 20 puolesta. Tarkistetaan 20. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan EPP täällä ei nosta kättään, en tiedä Lambert seuraavatko he sinua vai eivät. So it's adopted 24 to 13, so we go for... Hyväksytty. Ja näin loppuäänestys sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt 31. 35.11. Onnittelut. Ja näin siirrytään Kozzolinon mietintöön kaupunkialueiden uudelleensuunnittelu talouskasvun tukijana EUn kohesiopolitiikassa on aiheena. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 on vedetty pois. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkastus 19, suullinen tarkastus Vastustaako kukaan? Ei, näin ääntä 19. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi viisi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 Hyväksytty kompromissi 11 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 58 vedetty pois, eli kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdatosan kappaleet, tarkistus kaksi, puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Vastustako kukaan suullista tarkistusta? Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolmonen, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty neljä, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 66. Tietenkin suullinen tarkistus vastustaako kukaan? Ei. Äänestän sellaisena puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän. Siinäkin suunnan tarkistus. Vastustaako kukaan? Ei. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja loppuäänestys sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 36 vastaan 1. Hyvä. Onnittelut. Ja tästä päästäänkin käyttöoikeussopimusten tekemisen Haide Ryylältä. Ensin äänestämme Ensinnäkin ehdotus hylkäämiseksi. Koko direktiiviehdotuksen hylkäämiseksi. Eli tuo äänestys ensin. Ketkä kannattavat tätä ehdotusta? Kuka vastustaa? Tämä ehdotus on hylätty, eli meidän täytyy valitettavasti käydä koko äänestyksen läpi. Tämä on ihan kamalaa. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjä. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Tarkistetaan kolmonen. The vote is open. The vote is closed. Äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt. Hylätty 18.18. Nelonen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kuusi puolesta Tarkistetaan kuusi. The vote is open. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. 18, 18, hylätty. 8. Viitonen. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 9. puolesta vastaan ne ei vaan tarkistetaan yhdeksän. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 17, 17 oli hylätty. Kymmenen puolesta vastaan. Tarkistetaan kymmenen. The vote is open. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylä. No, hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 12 puolesta vastaan. Tarkistetaan 12. Äänestys on alkanut. Ei olekaan alkanut. The vote is closed. Äänestys on päättänyt. Hyväksytty. 14. Puolesta. Tarkistaa 14. Äänestys on alkanut. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Vi- yllätty 15 puolesta vastaan Tarkistetaan 15. The vote is closed and it's adopted. Äänestys on päättynyt 16 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 16. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18. Ensimmäinen osa puolesta. Tarkistan ensimmäinen osa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta 18 toinen osa, suullinen tarkistus. Vastustiko joku suullista tarkistusta? Ei. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 tarkistetaan. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta neljä tarkistetaan puolesta. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 18, 19. 35 puolesta. Vastaan. Äänestys on alkanut. Hyväksytty 36 puolesta vastaan Tarkistetaan 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. kahdeksan puolesta. Vastaan 1938. Hyväksytty. 4041 samanlaiset puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 42 puolesta vastaan. Tarkistetaan 42. Äänestys päättyi, se on hyväksytty. 43 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta. Vastaan tyhjää. 46 puolesta. Vastaan. 846. En ole varma, sitten tulee painajaisia vielä, joten parempi tarkistaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 49 puolesta vastaan. Tarkistetaan 49. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 18.20. 50 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 51 puolesta vastaan. Tarkistetaan 51. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 17.19. 52 puolesta. 52 on tilanne. Tarkistetaan äänestys alkaa. Päättyy. 19.19 19, hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 54 puolesta, vastaan tyhjä, tarkistetaan 54. Äänestys päättyy, hylätty 55 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 57 puolesta, anteeksi 56, tarkistetaan 56. Äänestys päättyy hylätty 57 puolesta. Vastaan tarkistetaan 57 myös. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 18.20.58 puolesta. Sama tilanne. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Hylätty 59. Sama tilanne. Äänestys alkaa. Päättyy. 18.20 hylätty. 60 ja 61. yksi on vedetty pois. Näin minulla on. Aha, sieltä tuli vahvistus. Eli vain tarkistus 60 puolesta vastaan. Tarkistetaan 60. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 62 puolesta. 62 vastaan. Tätä on hyväksytty tarkistetaan. Kuusikymmentäkaksi äänestys alkaa. 18.20 hylätty. 63 puolesta. Vastaan tarkistetaan 63. Äänestys alkaa. päättyy 1919, hylätty. 64 puolesta vastaan. Tarkistetaan 64. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 65 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty 66 puolesta. Tarkistetaan 66, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 67 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 68 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 70 puolesta vastaan. Tarkistetaan 70. Äänestys päättyy. Hylätty. 73 puolesta vastaan. Taitaa olla hylätty. 74 puolesta vastaan. Ei kun tarkistetaan. 74 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Koska 1975 puolesta vastaan. Sama juttu tarkistetaan. 75 äänestys alkaa. Päättyy. Nyt ensimmäistä kertaa kaikki äänestivät ja hyväksytty. 77 puolesta. Ja kun 76 hyvätti yli, sori. 76. 76. kun tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty ja 77. Varmaan tarkistetaan taas. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sihteeristö ei tiennyt, että 71 ja 72 olivat vedetty pois. Voiko joku tämän vahvistaa, koska emme niistä äänestäneet. Olivat vedetty pois. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Päättyy. neljä puolesta. Kivasti hyväksytty. Sitten Derek Vaughanin mietintö.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 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10. Tarkistus 10. Äänestys päättyy. Hyväksytty, koska 11 puolesta vastaan. Sat. Täällä on sama enemmistö, mutta tarkistetaan. Ollaksemme varmoja. Äänestys päättyy. 2021 ylätty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 Ei kun se raukeaa. Joo. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 on suullinen tarkistus. Onko kukaan suullista tarkistusta vastaan? Ei, joten Äänestäminen muutettuna 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 suullinen tarkistus. Onko joku suurista tarkistusta vastaan? Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäkymmentäkuusi myös, siinä on myös suurinen tarkistus, joka joku vastaan ei. Äänestetään muutettuna puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 15. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 50. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 16. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 53. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Johdatonsa kappaleet. Ei, niistä ei äänestetä. Muiden valiokuntien ehdotukset Tarkistus 1 puolesta vastaan tarkistetaan tarkistus 1 työllisyysvaliokunnalta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kakkonen. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty kolme puolesta. Tarkistetaan kolme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. viisi anteeksi kuusi puolesta. Tarkistetaan kuusi Äänestys alkaa. Päättyy. Äänestys päättyy. 21, 20 hyväksytty tarkistus 7 puolesta Tarkistetaan 7. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan kahdessa osassa. Toinen osa raukeaa, joten äänestämme vain ensimmäisestä osasta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Ensimmäinen osa. Tarkistus kahdeksan äänestys alkaa. päättyy, hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kol- 12 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 14 puolesta vastaan. Taitaa olla hyväksytty, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa 14. Päättyy. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Sama enemmistö hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää taitaa olla tämä enemmistö jälleen hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty 20 puolesta. Se on erilainen äänestämme 20 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 21 puolesta. Tarkistamme 21 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty kahdella 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Täydellistä onnittelut sitten kovin raskas äänestys sivujen määrän mielessä Lambert van Nistelrooy, Konstantse Krell. Yhteiset säännökset. Lisäänestys koskien mandaattia, josta äänestettiin. Heinäkuussa saatatte muistaa, äänestys alkaa. Odotamme, että sihteeristö ikään kuin olisi valmiina. Ketä pitäisi? Ah, kuuntelen tässä oikeaa puolta. Niin- we go for this. This is the first block. Okay. Okay. Dear colleagues, we, we start in this strange vote with a block. Aloitamme tässä on äänestysryhmästä tarkistuksia. Teillä on se 1-26. Tässä on blokkiäänestys kompromissitarkistuksen puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt tarkistus 847, sivulla 3. Piper Weberlin puolesta vastaan tyhjää hylätty. 848 samanlainen. Työllisyysvaliokunnan 96 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt tarkistukseen 851, joka on myöskin samanlainen kuin Empel 97 hylätty. Fem 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 852 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Employment 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten sivu 6. Tarkistus 860 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sivu 12. Tarkistus 886 886, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Aha, odotetaan. 886. Ei tehdä nyt tästä mitään monimutkaista. Kaik- Sihteeristö on lähettänyt kaikille saman, ei ole tehty europoliittisten ryhmien välillä. Eli jos poliittiset ryhmät ovat muuttaneet mieltään, niin ei ole meidän vika. 886 sivulla 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 884 samalla sivulla puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan viisi seuraavalla sivulla täytyy äänestää puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt menemme sivulle 17. Tarkistus 97. Odotamme. Kreillä Nisterloi tarkistus, tarkistus 17. Tarkistus 97. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 903. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt kont 24 samanlainen kuin itri 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. seitsemän samalla sivulla. Sivu 18, 907, tarkistuspuolesta vastaan tyhjä hylätty. 908 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 909 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 912 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 914 samanlainen kuin kont 25 ja 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9.15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kont 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava sivu 21. 918 voinko äänestää yhdessä vai ei, ovat samanlaiset puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 920 samanlainen kuin kont 27 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 922 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kont 28 puolesta. Ihan hetki vielä. Raukeako? Oho. Se raukeaa. Iitri 65 myöskin. Vaiko eikö? Itri 65 äänestä Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. So now we move to page 24. Nyt sivulle 24 kaksi 9, 2 ja 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten sivu 26. 1, 1, 4, 2 tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 1, 4, 3 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten sivu 34. Täällä on kompromissitarkistus, joka ei ollut mukana blokkiäänestyksessä. 26 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten seuraava sivu, kont 1 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Budjetti nelonen puolesta vastaan tyhjä hylätty. Työllisyys ykkönen. Seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjä hylätty. FEM 1 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Budjetti 5 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Budjetti 6 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Budjetti 7 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Budjetti 8 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Budjetti 9 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Ekon 1 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Ekon 2 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Sitten kompromissitarkistus 28 johdanto osan viiteen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten Envi 1 seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjä hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Envi 2 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi, tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Sitten sivu 41. kolme puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Kompromissi 30 puolesta. Siis kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 194 toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi yhdeksän seitsemän toinen osa. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten tarkistus neljä seuraavalla sivulla. Puolesta, vast, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. kaksi nolla kaksi puolesta vastaan tyhjä, hylätty. kaksi nolla kolme hetkinen, hetkinen. kaksi nolla neljä puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tran 2, puolesta vastaan tyhjä, hylätty. kaksi nolla viisi puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Budjetti 11 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Sitten kompromissi 31 seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Sivu 48, itre 1, puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 213. Tähän liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku sitä? Ei. Joten näin muutettuna puolesta vastaan. Anteeksi uudestaan vielä. Siis puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullisen tarkistuksen kerran. Sitten tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissitarkistus 32 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Seuraava sivu FEM 4 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. ITRE hetkinen kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sivu 55, kompromissi 34, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sivu 59, seuraava kompromissi 35, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten Agrivis 235, 236, 237 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Sitten 10 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. hetkinen. So we, so we go to 63, Econ 4. 63, Econ 4 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Seuraava sivu. 248 hylätty. 250 hylätty. 251 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 252 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Ekon 5 pu- raukeaa. Iter 7. Äänestämme Vitri seitsemän puolesta vastaan tyhjä. hylätty. Kompromissitarkistus 38. Ja tähän liittyy sol, suullinen tarkistus Konstantsalta ja Lambertilta. Te tiedätte tämän, eikö niin? Vastustaako joku suullista tarkistusta? yksi henkilö vastustaa, se tarkoittaa, että emme äänestä suullisesta tarkistuksesta, vaan alkuperäisestä versiosta ilman suullista tarkistusta. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 254 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 256 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Hetkinen. So two, two five eight falls. Yes, Both fall. So we go to cont six. So now we vote cont. Seuraavana kuusi, cont kuusi, sivu 66. Ja itre kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjä hylätty hylätty. Ekon 7 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 260 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 261 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 626 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissin 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten loikkaamme jonnekin seuraavalle sivulle. 265 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Agri 6 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 42 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi 43 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 267 seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. Empl 12 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. Envi 6 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. Kompromissi 44 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 45 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 271 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Kont 8 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Itra 10 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Kompromissi 46 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten sivu 73. 280 tarkistus. Hetkinen, ei vaan hetkinen, kompromissi 47 ensin. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja nyt 280 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 48 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kaksi kahdeksan viisi puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 51 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Sivu 76, 296 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten Kaksi yhdeksän kolme. Kaksi yhdeksän kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ekon 9 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Kompromissi 52 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 297 raukeaa. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Työllisyys 13 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. FAM 8 emme äänestä. Sitten nämä ident identtiset tarkistukset budjetti 18, työllisyys 14 ja 12 ja niin edelleen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 54 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sivu 83, 14 we have the supervision, central supervision, and they say the what? That's okay. So we are on page 80, amendment. Sivu 80, 3.14 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kont 11 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Yksi, äh, 317 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 55 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Kompromissi 56 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten seuraava sivu, kompromissi 57 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 320 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Envi 7 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraava sivu, kompromissi 58, puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. PES3 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Työllisyys 17 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi 59 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kult 2 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi 60 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 3, 2, 6 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 3, 2, 9 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Kompromissi 61 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Envi 8, sivu 86 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 69, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 65, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 66, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjä hyväks, tyhjä hyväksytty. Ekon 10 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten sivu 90 Kont 14. Itre 15. Sivu 5, 90. Kont 14. Äänestämme uudestaan. Puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Sitten kompromissi 68 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Sivu 92, kompromissi 69, puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Sitten kompromissi 70 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Ja nyt Lopuksi puheenjohtaja kysyy valiokunnalta, hyväksymmekö tämän mandaatiksi neuvotteluiden jatkamiseksi neuvoston kanssa. Tehän muistatte, että aina kun äänest, että äänestämme mandaatista ja nyt tästä on kysymys, me siis hyväksymme tämän mandaatiksi neuvoston kanssa keskustelujen jatkamiseksi. En näe, että kukaan vastustaisi, joten pitääkö meidän tästä äänestää? Me emme äänestä, kun kukaan ei vastusta. Okei, okay, by unanimity we... Yksimielisesti hyväksymme tämän neuvotteluvaltuutuksen. There's still one vote, no? We, we still have one vote, dear colleagues, uh, on Markus. Meillä täällä yksi äänestys, Markus Pieper. Which we, you might remember in July we did... Muistatte, että heinäkuussa emme äänestäneet kaikista, koska täällä oli valtuutuksesta riippuvia asioita. Nyt meillä on loput mandaatista ja voimme äänestää Piperin loput. Aloitamme kompromissista viisi puolesta. Niin kompromissi viisi vielä Lambertille puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 14 suullinen tarkistus esittelijältä. Vastustaako joku sitä? Ei, joten äänestämme tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 132 ei kun hetkinen, sehän raukeaa. 18 puolesta tarkistetaan 18 äänestys alkaa. The vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta 16 vastaan kompromissi 2, 15 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. So the vote is closed. Päättyy. And we, we adopted Markus Pieper's remaining part of the report. Niin nyt olemme äänestäneet Pieperin loppuosasta. Onnittelut esitteli valmistelijalle. We, we are ahead of time. Olemmepa muuten aikataulusta edellä, mutta luulenpa, että voimme kuitenkin mennä eteenpäin ja mennä kohtaan 21 regivaliokunnan valtuuskunnan matka. Edustaja Matula, voisitteko te esitellä tämän kohdan? Olkaa hyvä. Mulțumesc, doamna președintă. Kiitoksia puheenjohtaja. Voimme kyllä esitellä tämän selonteon regivaliokunnan valtuuskunnan matkasta Espanjan ja Rans- Ranskan rajalle, Krusion ja Katalonian rajalle. Kävimme siellä 29-31. lokakuuta tänä vuonna. Niin kyseessä oli siis languedoc Krusionin ja Katalonian välinen alue. Eh, de la bun început eh, aș vrea să menționez faptul că Haluaisin heti alkuun todeta, että henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että vierailu oli erittäin hyvin onnistunut valinta. Ensinnäkin, kun otetaan huomioon historialliset rajat ylittävät suhteet, joihin tuolla alueella saatamme tutustua, siellä on paljon yhteistyöhankkeita aloitteita Ranskan ja Espanjan raja-alueella. Kaikkein tärkein tavoite on koheesio alueellista yhteistyötä varten. Kahdenväliset alueelliset sopimukset ovat monilukuisia tällä alueella. Ja todella toistan, että tämä on historiallinen perinne, tämä yhteistyö alue, jolla vierailimme tuolla raja-alueella kuuluu Euroopan lounaisalueen alueellisen yhteistyön alueeseen, että tärkeintä voite on edistää kilpailukykyä, innovaatiota, ympäristösuojelua ja aluesuunnittelua ja edistää kestävää kasvua, innovointia ja rajat ylittäviä verkostoja, ympäristön suojelua, kaupunkisuunnittelua kestävällä tavalla ja infrastruktuurien parantamista. Vierailu alkoi maanantaina 29. lokakuuta. Vierailimme Euroopan parlamentin toimistossa Barcelonassa ja siellä meille esiteltiin hankkeiden yleispuitteet Espanjan taholta. Sitten vierailimme Bucerdan sairaalassa Espanjassa, Serdeniassa Kyseessä on pioneerihanke, rajat ylittävä sairaala. Kyseessä on Euroopan laajuinen hanke. Tämä sairaala antaa terveydenhuoltopalveluja vuoristoalueella 30 000 asukkaalle. Kyseessä on eristetty, eristynyt alue, mutta lomakaudella, talvella siellä talviurheilu on hyvin tärkeää ja todellakin lomakausina väestömäärä nousee 150 000. 60 prosenttia hankkeesta rahoitettiin rakennerahastoista. E, Ranska, Espanja, Andorra ohjelmasta ja tässä yhteistyörahoitusta tuli maaseudun kehittämisen rahastosta. Tavoitteena on tarjota terveydenhuoltopalveluja Serdanjan ja Kapsirin alueen asukkaille ja niille, jotka lomakausilla käyttävät alueen urheilupalveluja. Olemme, havaitsimme siellä hyvin kiinnostavia asioita. Täällä on paljon rajat ylittäviä organisaatioita rakennettu saira- sairaalan toiminnan varmistamiseksi ja hallinnoimiseksi. On aivan selvää, että tapasimme ja löysimme, havaitsimme siellä myös ongelmia, erityisesti Euroopan lainsäädännön tasolta. Sitä ei ole pantu täytäntöön niin nopeasti kuin eh, hanke olisi edellyttänyt esimerkiksi näiden espanjalaisen ja ranskalaisen eh, terveydenhoitojärjestelmien yhteensovittaminen, niin sitten tämän tyyppiset eh, hankkeet myös edellyttävät asianmukaista hallintoa. Se on vaikeaa molemmilla puolilla rajaa. Espanjan puolella tapasimme paikallistason ja alueellisen tason viranomaisia. Tapasimme myös Andorran ministereitä ja keskustelimme Euroopan unionin suhteista kolmansien maiden kanssa. Andorrahan on kolmas maa, pieni kolmas maa. Sitten jatkoimme vierailua Ranskan puolella Perpignanissa ja siellä tutustuimme toisen kulttuurialan hankkeeseen. Se oli erittäin kiinnostava. Kyseessä on teatteri, joka saa rahoitusta Interregistä ja sillä pyritään monikulttuurisuuden edistämiseen ja yleisten kulttuuripuitteiden parantamiseen. Tapasimme paikallisia viranomaisia erityisesti Perpignanin kaupunginjohtajan ja alueen maaherran rajat ylittävästä yhteistyöstä Katalonian alueella tapasimme kuvataiteen edustajia molemmilta puolilta rajaa. Havaitsimme, että kulttuuri on ala, jonka pitäisi olla rakennerahastoissa tukikelpoinen alue ja kuten oli odotettavissakin, tappaisimme tähän rajat ylittävän hankkeeseen liittyviä toimijoita Gironassa, Gironassa ja Perpinjanissa. Tapasimme todellakin myös paikallisviranomaisia, mutta haluaisin tässä korostaa sitä, että että meillä oli Perpignanin yliopistossa tapaaminen yliopiston johdon kanssa ja siellä meille esitettiin hyvin laaja suunnitelma yliopistollisista yhteistyöhankkeista. Sitten lyhyet päätelmät tästä selonteosta. Valtuuskunnassahan oli mukana seitsemän Euroopan parlamentin jäsentä ja 25 muuta henkilöä. Tässä ovat mukana virkamiehet ja sihteeristö. Ensinnäkin haluaisin todeta, että nämä rajat ylittävät hankkeet, joihin tutustuimme, olivat hyvin korkeatasoisia. Euroopan parlamentin jäsenten läsnäoloa arvostettiin paikallisten ja alueellisten viranomaisten taholta. eri tapaamisissa. Uskon, että saimme itsellemme siitä jotain ja saatoimme tarjota lisäarvoa myös paikallisille viranomaisille. Viranomaiset, jotka tapasimme, osoittivat, että tarvitaan vahvempaa budjettia rajat ylittävälle yhteistyölle. Toinen tärkeä seikka, jo, joka havaittiin, ja tästä ehkä kollega Seller voisi puhua enemmän. Hänkin oli mukana. Kyseessä on eurooppalainen väline, eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä EAYY, joka on väline, jolla on paljon potentiaalia – Monet henkilöistä, jotka puhuivat meidän kanssaan, kertoivat, että tätä EAYtä käytetään erittäin menestyksekkäästi alueella ja se on ehkä yksi niistä harvoista juridisista eurooppalaisista välineistä, jotka ovat näin suurta menestystä saaneet. Tämä ei ole kenellekään mikään salaisuus, koska Tiedetään, hän, että 28 Euroopassa toimivasta EAYYstä viisi löytyy Espanjan ja Ranskan rajalta. Kollegamme havaitsivat paikan päällä, kuinka aktiivisesti yhteistyötä rakennetaan ja kuinka pikkuhiljaa eurooppalaiset rajat häviävät. Havaitsimme, kuinka paljon potentiaalia näillä hankkeilla on rajat ylittävissä tilanteissa. Sen näimme paikallistason toimijoista ja näimme myös, että siellä tarvittaisiin rahoitustukea tulevaisuudessa näitä hankkeita varten. Nyt haluaisin kiittää kaikkia valtuuskunnan kollegoita, Euroopan parlamentin jäseniä ja koko tiimiämme, sihteeristöä, teknistä apua ja tulkkeja ja haluaisin kiittää erittäin hyvästä organisaatiosta. Tämä oli todella onnistunut vierailu. Siihen ei sisältynyt minkään tyyppisiä ongelmia. On aivan selvää, että saimme siitä lisäarvoa itsellemme ja myös lisäarvoja saatiin paikallisille viranomaisille. Haluaisin kiittää myös Marisan Sanchez Hän on kollegamme, joka ehdotti tätä vierailua tälle erityisluonteiselle alueelle. Hän otti meidät erittäin hyvin vastaan siellä. Tässä nyt lyhyesti selon trekkoon. Voitte nähdä sen myös noista asiakirjaista ja pyydän, että osallistuneet jäsenet myöskin kertoisivat omista näkemyksistään. Kiitoksia. Kiitoksia myös vieraanvaraisuudesta ja hyvistä olosuhteista. Tämä ei ollut mitenkään yksinkertainen vierailu. Yhdessä iltapäivässä lämpötilakin muuttui 20 asteella Barcelonasta Pyreneille. Kiitoksia. Dirk Vaughan, Angelis ja muita kollegoita oli mukana Marie Teresin lisäksi. kuten Peres esimerkiksi. Eli ja nyt Joachim Selahlo olisi tätä. Kiitos. Kiitos myös Josef Matulalle kattavasti alustuksestaan, joka luettelee kaikki yksityiskohtaiset tiedot matkasta vielä kerran. Marit esille myös kiitokset, vaikka hän ei ollut täällä paikalla, kun hän valmisteli tämän matkan ja toteutti sen ja että aika lyhyessä ajassa välissä puolessa päivässä saatiin syvä katsaus alueen ihmisten elämään. Se oli hänen ansionsa. Valitettavasti täytyy sanoa, että kollegoiden intressi tähän delegaatiomatkaan, niin kuin myös kun siitä nyt kerrotaan tässä parlamentissa, niin oli vähän rajoittunut. Eli oli vähemmän kuin kiintiössä neljä ihmistä kahdesta ryhmästä Eli mielestäni kun tällaisia delegaatiomatkoja valmistellaan, siihen menee paljon vaivaa ja vaivaa, niin ainakin tämä kiintiö pitäisi pystyä täyttämään näille matkoille. Minulle tämä matka oli tietysti erityisen tärkeä, niin, koska kuten Josef jo sanoi, niin Ranskan ja Espanjan raja-alueella on nyt jo viisi eurooppalaista alueellisen yhteistyön yhtymää. ja siellä ovat myös vanhemmat EAYYt, e, e ja meille vakuutettiin, että siellä suunnitellaan perustettavan uusia. Miksi siellä pystyin toteamaan, että tällä raja-alueella Espanjan ja Ranskan välillä, Pyreneillä, siellä on satoja vuosia vanha yhteinen katalonialainen identiteetti Ja siellähän on kaksikielisyys näkyvissä ihan katukuvassa ja monet sanoivat Parpinjoissa minulle, että he tuntevat Barcelonan tärkeämmäksi ja läheisemmäksi kuin esimerkiksi Pariisin. Ja sen vuoksi he tietysti haluavat eh, tehdä lähempää yhteistyötä rajan yli eri oikeusjärjestykset eri jäsenvaltiossa, ja pelkästään tässä tapauksessa tietysti estävät sitä. Saksa ja Puolan rajalla on samanlaisia kokemuksia, ja sen vuoksi siellä odotetaan nyt kipeästi sitä, että uusi e AY-asetus tulisi voimaan koska se laajentaa oikeuspuitekehystä ja tarjoaa Euroopan tasolle ankkuroitua oikeusvarmuutta yhteistyöllä rajatyttävässä hankkeissa. Josef mainitsi jo nämä tämän Parpinion yliopiston. Se oli silloin ensimmäinen yliopisto, joka lähtee eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymään. Pariisi estää sitä tähän mennessä, koska siellä sanotaan, että sillä tavalla, että jos tulisi uusi oikeusperuste ja asetuksesta niin se parantaisi heidän mahdollisuuksiaan myös saada vaikuttaa, vaikutusaluettaan ensimmäinen puolelle. Sen vuoksi mielestäni tämä oli tärkeä impulssi työllemme, että pystymme paikan päällä näkemään, että miten näillä oikeusvälineillä, joista täällä päätetään ja keskustellaan, myöskin tehdään työtä käytännössä ja voidaan tehdä. Ja miten alueiden välistä yhteistyötä voidaan tehdä valtion rajojen ylitsekin. Kiitoksia. Uh, thank you. I don't know if any questions. Kiitoksia. En tiedä, onko kysyttävää tai kommentteja. Maria. Sí, muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain kiittää Maria Tares eh, Sanchez Milla siitä mahdollisuudesta tutustua tähän rajat ylittävään eh, yhteistyöhön näin läheltä. Tämä oli äärimmäisen kiinnostava vierailu. Tähän hän liittyy tämä kaksipilarinen yhteistyö, terveydenhuolto ja koulutus. Tässä oli rajat ylittävä yliopisto ja sairaala oli hieno esimerkki siitä, mitä Euroopassa voidaan tehdä. Siinä on Pujardan sairaala, joka on hyvin lähellä Ranskan rahaa, kilometrin päässä vain. Ja henkilöt, jotka asuvat tuolla alueella, heillä on nyt paljon helpompi lähteä tuohon sairaalaan kuin Perpinjäänin sairaalaan, jonne on 80 kilometriä mutkaista tietä, joten nyt on todella keskitetty äh, vanhuksiin, vastaanottoihin, äitiyteen. Ne, nämä eivät ole sairaaloita, joissa tarvitaan hoitoa vakavimpien ja, ja pitkäaikaisiin tai tauteihin, vaan, vaan todella pyritään olemaan lähellä kansalaisia, ottamaan huomioon lapset, nuoret, äh, vanhukset ja ne, jotka asuvat myös Andoran ruhtinaskunnassa, voivat myös hyötyä sairaalan palveluista ja samoin talviurheiluturistit. Euroopan rahastoista on muistaakseni 18 miljoonaa myönnetty. Ylläpito kuuluu sekä Katalonian että Ranskan terveydenhuollolle väestön jakauman mukaan. Tämä on muistettava. Sitten toisaalta on ajateltava tuolle merkittävälle alueelle matkustavien ihmisten ajatukset. Eurooppalaisten käyttöön on tämä sairaala nyt rakennettu. Sitten on, on Perpignanin yliopisto, vierailu, yliopisto on saanut eurooppalaista rahastoa, rah, rah, rahoitusta ja muistaakseni tuolla yliopistossa oli noin sadasta maasta opiskelijoita sekä Euroopasta että Euroopan ulkopuolelta. Sitten vierailemme myös teatterista. Halutaan tehdä kulttuuria ja tuoda kulttuuri kaikkien saataville. Haluaisin todella onnitella Maria Teresaa tästä erittäin hienosta vierailusta, joka todella lähentää Eurooppaa kansalaisiin, ei ainoastaan Puigerdania ja Pirpinienin alueella, vaan myös kaikille muillekin eurooppalaisille. Kiitoksia. Thank you very much. I, would like to... Kiitoksia. Haluaisin päättää sanon, että asia lähetetään valiokuntien puheenjohtajakokoukseen ja myös teidän kertomuksenne vahvistaa ajatuksen siitä, että kun on ollut erittäin tällainen kohdistettu matka, jossa tarkistetaan tiettyjä asioita, on ollut erittäin hyödyllinen. On nähty, miten poliittinen konkreettinen väline toimii. Tamas, voimmeko siirtyä käsittelemään sinun kohtaasi, eli talouspolitiikan Euroopasta ohjausjaksoa. Tamas Deutsch on valmistellut tätä Ekon valiokunnalle. Olepa hyvä. Szépen a lehetőséget, milyen tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Meillä on tässä lausuntoja. Näin alkuun haluaisin tehdä kaksi huomiota ja sen jälkeen käsitellä kolme eri pohdintaa, jotta voisin täydentää sitä, mikä teille kirjallisesti on esitetty. Ensimmäinen asia vuonna 2013 Täytyy tarkastaa asia. Tämä on ikään kuin Kolombo mm, jännityssarjasta Kolombon vaimo, josta aina niin paljon puhutaan, mutta häntä ei koskaan siellä näy. Niin meillä on vähän sama tilanne. Emme ole vieläkään saaneet nähtäväksi näitä papereita. Vasta tällä viikolla komissio julkaisee tekstin ja saamme sen sitten tietoomme. Tämä ei kuitenkaan merkitse ongelmia Euroopan parlamentille tai valiokunnallemme. Sisältö nimittäin ei vaadi sitä, että tarvitsisimme jotain lisää aikaa. Meillä nimittäin aivan riittävästi aikaa omien näkemystemme esittämiseen. Tämä oli ensimmäinen huomioni. Toiseksi kun puhutaan koheetesiopolitiikasta, niin täytyy olla selvillä siitä, että, että kun puhutaan kohesiopolitiikasta, täytyy tuntea se, mikä on tapahtunut edellisellä viikolla Euroopan huippukokouksessa ja mitä siellä ei tapahtunut. suhteessa tähän monivuotiseen ohjausjaksoon. Kolmanneksi, kun olen tarkastellut tätä kasvuohjelmaa, olen keskittynyt siinä nimenomaan kohesiopolitiikkaan ja siihen, mikä rooli sillä voi olla talouspolitiikassa Euroopassa. Olen vakuuttunut siitä, että heti kun meillä on kunnianhimoinen investointi- ja solidaarisuuspolitiikka, ja kunnianhimo siis kuvaa koko tätä ohjelmaa, niin se tarjoaa meille oikeat välineet toimia kriisissä ja tulevaisuudessa. Ja tällä tavalla olen myöskin sen tässä lausuntoluonnoksessani esille ottanut. Meidän täytyy varmistautua siitä, että eurooppalaisen kohesiopolitiikan budjettia ei leikata. Kohesiopolitiikan täytyy olla joustavaa niin, että se voi auttaa eri alueita, kun nämä hallinnoivat ja toimivat kriisissä. Samalla on tärkeää mainita se vaikutus, mikä voi olla yhteisrahoituksen hylkäämisellä. Ja kun puhutaan kohesion varojen hyödyntämisestä, niin meillä täytyy olla sellaiset kansalliset budjetit, jotka ovat vakaita, jossa myös otetaan huomioon rakenneuudistukset. Kansallisten budjettien täytyy siis olla vakaita ja niiden täytyy ottaa huomioon rakenteellinen talouspolitiikka. Työpaikkojen luominen. Tätäkin on tärkeää painottaa. Kriisi on suuria. Se aiheuttaa paljon työttömyyttä Euroopassa. Minun lähestymistapani tässä suhteessa on ollut se, että olen painottanut erityisesti 2020 strategiaa. 75 prosenttia 20-64-vuotiaista pitäisi saada töihin. Tämä on erittäin kunnianhimoinen tavoite ja tästä syystä täytyy luoda työpaikkoja lisää. Täytyy saada sellaista talouspolitiikkaa, joka edistää kasvua. Näin voidaan tukea myös työllisyyttä. Voisi siis todeta, että me tarvitsemme sellaista kohesiopolitiikkaa, joka on vakaata, jota rahoitetaan voimakkaasti. Ja sen olen tässä lausuntoluonnoksessani niin siis ottanut esille vuoden 2013 osalta. Kiitoksia puheenjohtaja. Onko lisätään kysyttävää? Olkaa hyvä. Shadow for the S&D. Olin SD-ryhmän varjoesittelijä. Kiitos. Haluaisin kiittää Radoitsia mietinnöstä, jonka hän on laatinut hyvällä tavalla. Minulla on samanlainen ongelma kuin hänelläkin asiassa, koska valmistelin vastaavan lausunnon työllisyysaspekteista vuotuisessa kasviselvityksessä. Vielä tekstiä ei ole, mutta täytyy vain olettaa, mitä meneillään on. Tällä viikolla tämä teksti pitäisi saada. Ja mielestäni tässä tekstissä ja seuraavassa kohdassa esitylistaamme nämä luonnostelemamme asiakirjat kyllä parantavat asiantilaa. Yleisesti ottaen olen samaa mieltä valmistelijan kanssa hän kiinnittää paljon huomiota kasvuun ja työllisyyteen. Nämä ovat ne kaksi tavoitetta, jotka yritämme saavuttaa niin nopeasti kuin mahdollista. Ja tämä on se todellinen pohja budjettiallokaatioille. Ja tähän on tärkeää keskittyä. Valiokuntamme täytyy ilmaista se mielipide, että kohesiopolitiikka on avaininvestointimekanismi unionissa. Ja tästähän puhuttiin myös huippukokouksessa viikonloppuna. Sen lisäksi esittelen joitakin kommentteja myöhemmin ja omat tarkistukseni tähän lausuntoon. Mielestäni parlamentin pitäisi kiinnittää huomiota parempaan legitimiteettiin mukaan lukien se, että äh, aloitetaan tästä vuotuisesta kasvuselvityksestä. Olemme sitä vaatineet monta kertaa jo. Ja mielestäni asian vaatimista täytyy jatkaa. Toimijoiden välisen päätöksentekomenettelyn täytyy olla avoimempi, ja se pitäisi johtaa politiikan yhteisiin suuntaviivoihin. Suuntaviivat jäsenvaltioille viime vuosista täytyy, vuosilta täytyy ottaa pohjaksi siihen, kun valmistellaan uusia kasvuselvityksiä. Panimme merkille tämä viime vuonna. Ei ollut yhteyttä viime vuoden suuntaviivoja ja tämän vuoden suuntaviivojen välillä. Täytyy myös analysoida edistystä ja keskittyä negatiivisiin seurauksiin. täytyy myöskin painottaa muita kerrannaisvaikutuksia. Ei myöskään täydy syyllistää toimijoista niistä ongelmista, joihin he ovat syyllisiä. Kolmas ongelma, jota ajattelin, on sosiaaliturvan minimitaso ja se, että suojellaan tiettyjä olennaisia oikeuksia. talouspolitiikan ei pitäisi haitata oikeuksia, eikä pitäisi puuttua työehtosopimusneuvotteluihin ja työehtosopimuksiin jäsenvaltioissa. Ja viimeinen asia, jota aina käsittelemme valiokunnassamme, on se, että kohesiopolitiikka on investointipolitiikkaa ja sillä investoidaan kasvuun ja uusiin työpaikkoihin. Sen vuoksi mielestäni ei pitäisi rankaista alueita maidensa ja hallitustensa päätöksistä ja makrotaloudesta tilanteesta siellä. Sen vuoksi haluaisin sanoa ei kiitos makrotaloudellisille ehdoille. Ja sen pitäisi tulla esille myös vuotuisessa kasvuselvityksessä. Kiitos like to react to what Moitsa just said, or you... En tiedä, onko mitään muita kommentteja, siis ei näitä ole, vaan haluanko Tamas reagoida siihen, mitä Moitsa juuri sanoi. Ei. Eli meidän täytyy päättää näistä tarkistusten esittämisen määräajasta. Haluaisin ehdottaa 4.12. kello 12. Tässä lukee kyllä aamupäivällä. Minä toivoisin, että se olisi yöllä, Tarkistukset täytyy esittää englanniksi, koska mitenkään ei sitä voida muuten hoitaa, mutta tästä nyt on jo sovittukin poliittisten ryhmien kanssa. Ja kaikilla on tietysti oikeus luonnostella näitä tarkistuksia Ekonille. Eli näin lopetan tämän kohdan käsittely ja nyt ilmeisesti voidaan mennä Moitsen lausuntoon, jonka jo itse asiassa esittelinkin. Mutta muodollisesti siihen täytyy nyt mennä. sinulla oli puheenvuoro. Ja, samo na kratko, da mogoče upozorim na, na temeljne uh, točke, ki sem se jih dotikala v... Lyhyesti ottaisin esille pääkohdat, joita käsittelin mietinnössäni. Kuten sanoin, ongelma on se, että asiakirjat ovat käytössä vasta tämän viikon lopulla. Olen myös vakuuttunut, että varjoesittelyiden kanssa pystymme parantamaan tekstiä tarkistuksien myötä. Koska kyseessä on työllisyysvaliokunta, yritin keskittyä kohesiopolitiikan suuntaviivoihin. Ja kuten sanoin, puhumme kohesiopolitiikasta tärkeimpänä investointipolitiikan välineenä, jolla voidaan vaikuttaa työhön ja työpaikkojen luomiseen ja kasvuun enemmän kuin muilla politiikoilla varmaankin. Sen vuoksi uskon vakaasti, että kohesiopolitiikka pitäisi olla oma osansa talouspolitiikan ohjausjaksossa. Valiokuntojen pitäisi valmistella lausunto Mutta haluaisin sanoa, että aika rajoituksien vuoksi meidän piti luonnostella tekstiä jo etukäteen ja huomenna kuuntelemme herra Andersia täällä. Ja toivon, että komission esittämä teksti 2013 uudelleenarvioinnin pohjaksi olisi kunnianhimoisempi kuin tänä vuonna. Toivottavasti siihen kuuluu kansallisen, paikallisen ja alueellisen tasoviranomaisten arvioinnin uudelleen äh, arviointi. Näin ei ole tapahtunut, vaikka tätä pyydettiin jo viime vuonna. Kohesiopolitiikka, kun se on tärkeässä asemassa investoinneissa, niin siinä pitäisi ottaa huomioon äh, epätasapainotekijät alueiden välillä. Ja sen pitäisi saada aikaan tehokasta kestävää kasvua ja työpaikkojen luomista. Tästä aiheesta olemme puhuneet EU-ssa viime vuosien ajan yleisestikin, Ei, ei tässä mitään uutta ole. No mitä muuta voisin sanoa? On selkeää, että kohesiopolitiikan täytyy sopeutua erityisiin alueellisiin tarpeisiin ja antaa panoksensa rakenteellisten erojen tasoittamiseen alueiden välillä. Tämä on tärkeä näkökohta mielestäni. Pidän hyvänä komission aloitetta sillä, että ohjelmoidaan uudelleen rahat, käyttämättömät rakennerahaston varat pk-yrityksille. Ja niiden rahojen pitäisi mennä energiatehokkuuden parantamiseen ja nuorten ihmisten työllistämiseen. Toivon myös, että komissio vaatii jäsenvaltioita käyttämään täysin hyväkseen rakennerahat Jotta voidaan torjua rakenteellista ja pitkäaikaistyöttömyyttä, komissio onkin jo ilmoittanut, että se esittelee aloitteensa nuorisotakuuksi. Ja tämä todetaan myös lausunnossa. Mutta käyttämättömien varojen uudelleenjako on mielestäni avainväline työttömyyden torjunnassa nuorten keskuudessa. Kiitos. Kiitoksia. Haluaako kukaan varjoesittelijöistä tai joku muu käyttää puheenvuoron? Tamas Deutsch. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan pari minuuttia ja muutama huomio. Nämä kaksi lausuntoa ovat oikeastaan niin kuin kaksoissisarrukset. Olen sitä mieltä, että äh, Rova Kleva on tehnyt hyvin arvokasta työtä. Haluaisin muutaman asian tähän lisätä. Olen aivan yhtä mieltä siitä, mitä hän juuri äsken sanoi koskien omaa lausuntoa, niin hän korosti strategia 2020 poliittista potentiaalia, jotta strategia onnistuu on todellakin tarpeen, että meillä on sellainen työllisyyspolitiikka, joka vie meitä eteenpäin. Olemme tästä aivan yhtä mieltä ja uskonpa, että kollegani lähestymistapa on tässä aivan sama kuin omaan, joten voin tukea häntä täysin. Haluaisin sanoa, että tarvitsemme harkittua institutionaalista lähestymistä tapaa, johon Euroopan parlamentti täysin osallistuu. Näin voimme varmistaa oikeutuksen tälle ehdotukselle. Mutta ehkäpä tarkistuksissa voisimme pohtia tätä oikeutuskysymystä. Tällä hetkellä sanoisin vain, että Institutionaalinen lähestymistapa ei ole ehkä paras tapa ratkaista talouspoliittisia ongelmia. Itse asiassa olen tästä aivan vakuuttunut. Olen vakuuttunut siitä, että paikalliset toimia tarvitaan mukaan suunnitelmaan ilman mitään lisää taakkaa kuitenkaan. Ei pitäisi myöskään heikentää työllisyystilastoja. Ja vielä yksi huomio, meidän on tehtävä yhdessä työtä niin, että voisimme antaa lausuntomme tuntien vuosittaisen kasvukertomuksen ja, ja ehdottaa teitä, joilla voidaan parantaa teollisuustilannetta. Äh, Uskon, että voisimme kollegan kanssa yhteistyötä tehdä tähän päästä. Kiitoksia. Thank you. I, would like to ask also the... Kiitoksia. Haluaisin myös kysyä Euroopan komissiolta. Haluatko se ottaa kantaa? Olkaa hyvä. Um, thank you, thank you. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia kovasti kutsusta tänne ja siitä, että Euroopan sosiaalirahasto ja rahastot on yhdistetty laajasti ottaen 2020 strategian seurantaan se, mitä viime ohjelmajaksossa on yritetty tehdä ja suhteessa tuleviin neuvotteluihin on se, että on haluttu yhdistää paljon vahvemmin kuin aiemmin 2020 strategian suositusten seuraaminen ja prioriteetit, rahoitusprioriteetit, aivan kuten täällä arvoisat parlamentin jäsenet ovat maininneet. Olemme tarkastaneet varsinkin työllisyyttä ja komission tavoitteena on tavoitteena esittää tätä on paketti vielä tämän kuukauden aikana. Myöskin aiomme lisätä julkisia työllisyyspalveluita tässä suhteessa, jotta voitaisiin torjua pitkäaikaistyöttömyyttä. Rahoitusnäkökulmasta haluamme lisätä ähm, työmarkkinasopuolten kanssa tehtävää yhteistyötä ja kuten myöskin kaikkien sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä tässä prosessissa. Ja tietysti jäämme odottelemaan kovasti yhteistyön vahvistamista kanssanne. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitos. Ei muita puheenvuoropyyntöjä tästä asiasta. Ehdottaisin tarkistusettamisen määräaikaa sama kuin Tamas Deutschin mietinnössä. Joulukuussa kello 12, neljäs päivä siis. En mä arvanneet, että äänestys menee näin nopeasti. Kokoonnumme jälleen kello neljä. Mutta muistuttaisin, että 14.30 jossain kuuhuoneessa, en muista missä, kaksi kuu kahdessa, on avoin kokous. Puheenjohtajakokous, jossa Van Rompuy on mukana, käsitellään viimeistä huippukokousta, suunnitellaan jatkoja, se saattaa kiinnostaa niitä, jotka ovat monivuotisesta rahoituskehityksestä kiinnostuneita. Ja siksi jouduimme lykkäämään iltapäivän kokousta, koska pyydettiin, että tuon kokouksen aikana mitään kokouksia ei olisi. Siihen kuitenkaan kaikki eivät voi osallistua, koska kokoushuone on pieni. Eli kokoonnumme kello 4 ja kello 14.30 ne, jotka haluavat, niin kello 14.30 Van Rompuyn kanssa kokous viime huippukokouksesta. Kiitoksia. Nähdään iltapäivällä.